Abbiamo, facciamo finire la telefonata al nostro collega. Eh? Ecco, penso che... eh, buongiorno a tutti, eh, penso che anche se siamo un po' in formato ridotto, ci sono però... Hyvää huomenta. Meitä ei nyt ehkä ole vielä kaikkia paikalla. Mutta käynnistetään nyt kuitenkin työmme. Ennen äänestystä, jonka minä tulen vetämään, niin eh, minulla on tässä muutama puheenjohtajan ilmoitusasia. Jos kellään ei ole mitään huomautettavaa esityslistasta, voimme hyväksyä sen tällaisenään. Ja sitten haluaisin kertoa myös eh, kesätauon jälkeisestä ajasta. Kaikkihan tietävät, että meillä on todella paljon työtä tulossa, varsinkin eh, lainsäädäntötyötä. Me olemme hukkumassa siihen ja hyvin paljon tärkeitä asioita. Ja tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy hieman muuttaa meidän suunnitelmiamme, työsuunnitelmia. Sitten, no luonnollisesti minä tulen lähettämään teille kirjallisesti sähköpostitse kaikki nämä muutokset. Mutta 4. syyskuuta iltapäivällä kesätauon jälkeen järjestämme kokouksemme niin kuin on päätetty. 11. syyskuuta Silloin meillä on uusi tapaaminen Strasbourgissa, yhteinen kokous ympäristövaliokunnan kanssa 19 kello 20.30. Ja sitten vielä Itren oma kokous kello 22.30 asti. Ja sitten äh, seuraavassa Strasbourgissa myös äh, kokous illalla, joten kuten te näette, meillä on hyvin paljon työtä tulossa. Kuten jo sanoin, kaikki tämä informaatio, lähetän sen teille sähköpostitse. Voimme varmaankin myös hyväksyä pöytäkirjat edellisistä kokouksista, ellei kellään ole mitään äh, huomautettavaa. No, nyt siirrymme sitten Kohta neljä yksityiselämän kunnioitus ja henkilötietojen suoja sähköisessä viestinnässä ja direktiivin 2258 kumoaminen. Ensin haluaisin antaa puheenvuoron meidän esittelijällemme Kallakselle. Te saatte viisi minuuttia, ehkä kuusi. Ja sitten sen jälkeen kollegat saavat puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you. Uh, and as... Kiitoksia. Kuten jo huomautittekin, Meillä on uusi valiokuntakokous. Ottaisin esille siitä syystä aikataulukysymykset, jotka on otettu varjoisettelyn puolesta. Ja sillä haluaisin pidentää määräaikaa mietinnölle, tai haluttaisin pidentää määräaikaa mietinnölle, enkä tue sitä, koska mietintö jaettiin kollegoille välittömästi, kun se käännettiin. Se oli jo noin kuukausi sitten. Aikataulu on tiukka, mutta siitä huolimatta Libe pitäytyy edelleenkin aikataulussaan ja meidänkin tulee pitäytyä, jos haluamme, että Libe-kollegat tätä asiaa tutkivat. Soveltamisalasta muutama sana. En ole muokannut määritelmiä, vaan ajattelin pitäytyä niissä, jotka ovat olemassa. Tiedän, että Libe on nyt ajatellut ottaa käyttöön sähköistä henkilötietojen suojaa koskevan säännöstön määritelmiä ja viestinnän luottamuksellisuuden säilyttäminen on edelleenkin tärkeää, vaikka olemmekin innovoinnissa johdossa. Keskustelut kovin mustavalkoista, mutta jos käyttäjät menettävät luottamuksensa te- teknologiaan, koska tietoja väärinkäytetään, niin tämä vahingoittaa taloutta paljon enemmän kuin että sitä ylipäätään säänneltäisiin alun alkaen. Ja tästä syystä olen tarjonnut lisätilaa innovoinneille sisällyttämällä muut elementit, jotka johtavat datan lisäprosessointiin tai kotitalouspoikkeuksen, joka mahdollistaisi sen, että loppukäyttäjä voi tätä palvelua pyytää. Yleisesti ottaen kuitenkin tuemme komission ehdotusta. Toinen tärkeä kohta meille on se, että tästä ehdotuksesta tehdään teknologianeutraali. On liikaa keskitetty selaimiin komission ehdotuksessa, kun taas kansalaiset haluavat käyttää yhä enemmän sovelluksia. Enkä minun mielestäni ensimmäinen osapuolen ja kolmannen osapuolten evästeiden ero on tärkeä. Näillä evästeillä ei aina ole välttämättä vaikutusta yksityisyyteen, ne tarjoavat paremman palvelun usein, useissa tapauksissa. Lisäksi kannustimet yrityksille sen suhteen, että ne keksivät käytännönläheisiä ratkaisuja kuluttajille on tärkeää ja tarjoavat mahdollisuuksia valintaan, jos käyttäjä haluaa, ettei halua evästen jäljittävän häntä ja sitten haluaa kuitenkin käyttää palvelua, niin se ei oikeastaan ole vaihtoehto. Joko hyväksytään evästä, että saada palvelu tai, mm, tai ei hyväksytä eikä saada. Ja yksityisyys äh, valinnat pitäisi ottaa käyttöön tarkastellen, minkälaista tietoa halutaan jakaa ja kenen kanssa ja millä tavalla, minkälainen jäljittäminen on yksityisyyden suojaan rikkova. Näin yritykset voisivat kehitellä myös muunlaisia työkaluja jäljityksen korvaamiseksi. Miksi eivät yritykset kysy suoraan kuluttajilta, minkälaista tietoa halutaan? Tietojenkeräys kuluttajista saattaa hyvin usein johtaa virheelliseen ja vääristyneeseen mainontaan. Se saattaa myös johtaa siihen, että profilointi tapahtuu väärin. Minulla on myös joitakin epäilyksiä sen suhteen, minkälaisia kuvakkeita käytetään silloin, kun wifi-jäljitys on käytössä, sillä se ei välttämättä tarjoa oikeaa vaihtoehtoa. Se saattaa päinvastoin vaikuttaa haitallisesti. Kansalaiset näkevät, että heitä jäljitetään, mutta eivät voi mitenkään vaikuttaa siihen. Mielestäni tämä on, on parempi tapa rajoittaa wifi-pohjaista jäljitystä vain tilastojen keräämiseen. Julkisissa luetteloissa olen pyrkinyt ottamaan huomioon sen, että joskus tietojen keräjä osapuolena on televiestintäyhtiö, voi olla vaikea siis saada sen suostumusta turvallisuus ja henkilötietojen suojan rikkominen. Poistin tämän kappaleen siitä syystä, että artikla 40 kohdalla, joka koskee sähköistä viestintäsäännöstöä, nämä säännökset ovat jo katettuina. Ja artikla 11, joka käsittelee jäsenvaltioiden mahdollisuuksia – päästä käsiksi kansalaisten viestintään on liian laajapalainen. Ei ole mitään syytä, miksi komission tulisi laajentaa sähköisen tietosuojadirektiivin soveltamisalaa, varsinkin kun otetaan huomioon se, että komission lähtökohtana on ottaa huomioon yksityiselämän kunnioittaminen. Ja olen myös lisännyt tähän sen, että jäsenvaltiot eivät saa ottaa käyttöön mitään sellaista velvoitetta, joka madaltaisi viestintäverkostojen turvallisuuden. Se haittaisi sitä, kun pyritään suojaamaan luottamuksellisuutta, mutta kuitenkin sanotaan, että jäsenvaltiot voivat näin halutessaan vaatia yrityksiä laskemaan näitä kriteereitä. Kiitoksia ja jään odottelemaan keskustelua asiasta. Grazie alla collega eh, che è stata chiara. E Kiitokset ehm, kollega Kallakselle. Te olitte hyvin selkeä ja pitäydytte myös puheajassanne. Nyt sitten annan puheenvuoron eh, eh, seuraavalle puhujalle. Haluan kiittää sydämellisesti kollega Kallasta. Hän on todella osoittanut selvästi sen, mikä tulevaisuudessa tällä virtuaalisella alueella meille tulemaan ratkaisevan tärkeää, niin olemme voineet nähdä, että todellinen maailma heijastuu virtuaalisessa maailmassa ja että uudet algoritmit, keinot, äly, tekoäly ovat sellaisellaan suurta merkitystä, samoin kuin myöskin massatiedon kerääminen. Näillä on luonnollisesti valtaisa vaikutus siihen, miten yksityiselämä muuttuu, mutta myöskin liike-elämässä toiminta ja voimmekin katsoa sitä, miten me voimme yksityisyyttä tulevaisuudessa suojata niin, että tiettyjä tietoja ei voida avata. Voidaan kerätä tilastoja varten, mutta ei henkilökohtaisia tietoja kuitenkaan. Tapahtuu tilastollista tietojen arviointia, se tietysti on järkevää ja mahdollista, mutta on tietysti myös selvää, että teknologia, tietoinen neutraalius ja on hyvin tärkeää, että on tärkeää, että myöskin kuluttajat pystyvät näkemään avoimesti, miten nämä evästeet, mm, miten niitä asetetaan, niitä yksityishenkilöä voi asettaa ja omien tietojen osalta, miten miksi omia tietoja, miten paljon niitä imuroidaan. Meillä on Yhdysvalloissa uusia oppituoleja, jotka ovat keskittyneet MITissä siihen, mitä tietoja meidän koneistamme päivittäin käytetään. Siksi minun mielestäni on ratkaisevaa se, että pienet ja keskisuuret yritykset eivät tässä kohtaisi lisäbyrokratiaa. Me tiedämme, että tietosuojavaltuutettu ja kaikki se, mitä tässä aiemmin on nähty, tämä kaikki tulee johtamaan lisärasituksiin ja täytyy katsoa, että voidaan heille tehdään paras, paras mahdollinen tarjous, mutta haluankin todellakin kiittää esittelijä Kaja Kallasta siitä, että hän mietinnöllään pyrkii tasapainoisen kannan ottamiseen. Me kaikkihan tiedämme, että GDPR on perusta, tietosuojadirektiivi on perusta kaikille ja sitä tulee lähikuukausina voimakkaasti käsittelemään. Ja siksi tämä salausteknologian kannalta on hyvin tärkeää, että, että kuten ennen aiemmin oli kirjan osalta, että se meni pisteestä A pisteeseen B, että vastaisuudessa tämä on yhtä lailla varmistettua, että nämä perinteiset arvot tulevat mukaan vaikka uuden teknologian käyttämisessä. Ja että me näillä alueilla, miten olemme aiemmin käsitelleet asioita, niin pystymme tekemään sitä uudellakin teknologialla, että tällainen avoimuus, avoimuuden ja yksityisyyden välillä täytyy olla tasapaino ja pitää katsoa, miten ovat jäljitettävissä tiedot ja mitä, mitkä API:t, mitkä sovellutukset keräävät tietoa taustalla, minkälaista tietojen taut- tai vaihtoa tapahtuu taustalla – ja EFP9 kautta on avattu mahdollisuus uudelle julkisen yksityisen tahon väliselle kumppanuille, jossa tällainen eh, tekoäly ja algoritmit on koottu uuteen ohjelmaan, joten tässä Eurooppa jälleen voi eh, rakentaa luottamusta. Kiitos. Grazie Rubig. Ora la parola No niin, kiitos kollega eh, Rubig ja sitten kollega Basher eh, SD-nimissä. Ole hyvä. Uh, <clears throat> thank you, Mrs. Kiitos. Ensin haluaisin kiittää esittelijä Kallasta hänen erinomaisesta työstään tämän asian parissa. Hän on eh, laatinut erittäin hyvän ja tasapainoisen perustan jota voimme sitten kehitellä edelleen. Hän tulee Virosta, joka on nimenomaan äh, kunnostautunut digitaalialalla. Kaikki ovat tietoisia siitä, että yksi tärkein äh, asia tässä lainsäädännössä äh, ovat evästeet ja mahdollinen seuranta. Joten eh, meillä on kahden eh, kaltaisia evästeitä ja sitten tällaisia myös kohdennettuja mainosevästeitä. Meidän tulisi huolehtia siitä, että evästeiden informaatio on eh, lainsäädännön mukaista ja että on selkeät säännöt ja että esimerkiksi sille, miten ne laaditaan ja minkälaista, minkälaisia ohjelmistoja käytetään internetin äh, käytössä. On tiettyjä käytänteitä, jotka pitää lopettaa öm, käyttäjien taholta. Eh, se, että evästeitä ei tarvitse hyväksyä, ei ole hyvä. Sen lisäksi olisi hyvä selkeyttää tätä asetusta. Meidän täytyy hyödyntää lainsäädäntöä. Lainsäädäntö täytyy tehdä anonyymiksi, mutta se täytyy tehdä anonyymiksi julkisen edun vuoksi, eli juuri nimenomaisessa Näissä nimenomaisissa tapauksissa on kyse siitä, että lupa ei tarvitse erikseen myötää. Sitten Wi-Fi-seuranta, sitä pitäisi katsoa kahdesta eri suunnasta. Komission ehdotuksessa on sanottu, että fyysinen merkki tulisi olla olemassa silloin, kun Wi-Fi-seuranta on olemassa. Ja toisaalta tarvitaan edelleenkin digitaalista öö, öö, muistutusta silloin, kun näin tapahtuu. Lisäksi meidän tulee katsoa sitä, millä tavalla eurooppalaiseen hätänumeroon pääsee käsiksi mukaan lukien GPS-seuranta silloin, kun sisältöä muuten ei ole olemassa. Ei, vaan silloin, kun lupaa erikseen ei ole myönnetty, korjaa Metadatan prosessoinnista meidän tulisi sallia se tietyissä tapauksissa, kun puhutaan turvallisuudesta, Minun käsittääkseni on oleellista, että nyt jo tässä asetuksessa ryhdytään pohtimaan sitä, että terminaalilaitteistolle annetaan erilliset lisenssit. Selkeästi tarvitaan sellaisia turvallisuusstandardeja, jotka näille laitteille myönnetään, aivan kuten energiatehokkuusmerkinnät ovat olemassa samankaltaisesti. Ja koetaan huomioon se, että tietoverkkorikoksia tapahtuu yhä enemmän. Haluaisin ehdottaa muutoksia tekstiin, jotta voitaisiin luoda sellainen tilanne, jossa teleoperaattorit voisivat tehdä tarkistuksia sisältöön silloin, kun sisältö on jo olemassa, niin että estettäisiin se, että hakkeri pääsisi käsiksi loppukäyttäjän tietoihin. Tiedän, että tämä on lisätyötä, televiestintäyrityksille, mutta tässä ei voisi pelkästään luottaa loppukäyttäjän käyttämään palomuuriin. Artikla 11. Voi vaan kuvitella, mitä kaikissa 28 kansallisessa parlamentissa keksitään, kun ne pyrkivät eri tavoin täytäntöönpanemaan tätä säännöstöä. Meillä täytyisi olla yksi alue, johon ei saa koskea. Ja viimeinen kohta koskee tätä aikataulua. Minusta mitään ei tapahdu, että onko sen suhteen, jos meillä tämä asetus on GDPRn jälkeen kaksi kuukautta tai kuusi kuukautta sen jälkeen, sillä ei ole mitään merkitystä. Meidän tulisi katsoa tätä tehtävää sekä komission tehtävänä ja parlamentin tehtävänä erikseen. Andati un po' per conto loro, ma insomma penso che non siamo tanti colleghi presenti, quindi possiamo anche un po' largheggiare. Non vedo... No, meillä on tässä nyt enemmän aikaa, niin voimme ehkäpä antaa kaikille hieman eh, enemmän puhu, puheaikaa. Varjoesittelijät eivät ole paikalla. Myös edustaja Kelly pyysi puheaikaa periaatteessa kaksi minuuttia. Thanks firstly to the... Kiitos. Kiitokset esittelijä Kallakselle tästä esittelystä ja hänen lausunnostaan. Tässä on siis kysymys yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä, mutta meidän ei tule unohtaa myöskään muita tavoitteita, nimittäin tiedon vapaa kulku. Ja esittelijä pyrkii vastaamaan näihin. Ensin muutama yleinen kommentti. Tässä aset asetuksen tarkoitus astua voimaan eh, eh, hei, toukokuussa 2018 samaan aikaan kuin GDPR, mikä on hyvä asia, koska se tuo tiettyä eh, varmuutta. Minusta meidän pitäisi olla varovaisia ja tutkia näitä asetuksia. Olen samaa mieltä, että meidän täytyy huolehtia siitä, että tämä lainsäädäntö on teille kommunikointikoodin mukainen ja että se on johdonmukainen GDPR kanssa, ei ole mitään ristiriitoja. GDPR-esittelijänä toivon, että tämä asia ähm, tapahtuu äh, rinnakkain n kanssa. Tärkeää, kommunikaatio on tärkeää. Esittelijä pyrkii siihen, että ratkaisut olisivat teknologia neutraaleja, ja hän ottaa esiin muun muassa evästeet. Me tiedämme, että jotkut evästeet eivät ole niin hyviä, ja meidän tulisi seurata niitä niiden tarkoitusperien mukaan ja pitäisi varmistaa, että loppukäyttäjä olisi tietoinen siitä, mitä ne sisältävät ja että hän voisi tehdä tietoisia valintoja. Ja pitäisi saada myös tuottajat tekemään tällaisia käyttäjäystävällisiä tuotteita. Meidän täytyy tukea poikkeusta tälle turvallisuuslausekkeelle, se on tärkeää. Me tiedämme, miten erityisen tärkeä turvallisuus on tänä päivänä. Sen myös edustaja Kallas mainitsi myös Big Datan kohdalla meidän täytyy olla joustavampia tietyillä alueilla niin, että voidaan antaa tilaa myös innovaatiolle. Sen lisäksi meidän täytyy analysoida artiklaa kaksi tässä ehdotuksessa, jossa puhutaan rajoituksista. Haluan varmistaa, että me emme mene tässä tuomioistuimen päätösten ulkopuolelle. Ja jos on luottamusta, niin varmasti asiat sujuvat hyvin. Ja sen lisäksi täytyy myös huomioida loppukäyttäjä ja loppukäyttäjän luottamus. Ja sitten vielä Paul Rybihille meidän täytyy varmistaa, että myös tekoälyllä on tilaa tulevaisuudessa sen vuoksi, että tämä on alue, joka muuttuu nopeasti ja paljon. Parola in rappresentanza della... Kiitokset edustaja Keli. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Eipä näytä siltä. Joten annan nyt sitten puheenvuoron komission edustajalle. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, I wanted to say that the commission... Haluan sanoa, että komissio pitää hyvänä tätä rouvaa Kallasin lausuntoa. Me pidämme arvossa hänen peripohjaista työtään, hänen korkealaatuista lausuntoaan, ja olemme iloisia siitä, että hän on onnistunut tekemään sen tässä aikapuitteessa, melko lyhyessä ajassa, mutta se on siis kuitenkin ollut mahdollista. Niin meille on tärkeää, että tämän ehdotuksen hyväksyminen voisi tapahtua vuoden 2018 toukokuussa. Se ei ole mikään satunnanvarainen ajankohta. Se on hyvin tärkeä hetki. Se on se hetki, jolloin yleinen tulosuojastus tulee voimaan. Ja silloin tarvitaan sitä, että noudatetaan sitä, että nämä määräykset vastaavat sitä. Ja tämä sähköinen yksityisyys on hyvin tärkeä myöskin tämän yleisen astuksen osalta, koska ne ovat yleiset periaatteet, koskevat kaikki, jotka keräävät tietoja sairaaloista supermarketteihin. Ja tämä koskee yksityisyyttä koko sähköisen kommunikaation sektorilla, mutta tämä täytyy tapahtua johdonmukaisella tavalla niin, että jotta siis tämä tapahtuisi, olisi hyvä, jos toukokuussa 2018 nämä kumpikin asia voisivat toimia samanaikaisesti, olla jo käytössä. Parlamentti on 14 kuukautta hyväksymisen jälkeen, siis tämä hyväksyttiin äh, tammikuussa 2017 ja nyt on noin 14 kuukautta siihen tähän toukokuun 2018 saakka, eli uskomme kyllä, että voisi olla mahdollista saada tämä tehtyksi tässä ajassa. Mitä tulee sitten sisältöön? Me pidämme arvossa tehtyä työtä, näemme paljon samankaltaisuutta, näemme tukea, olemme iloisia kun näemme se muutama konkreettinen kohta, esimerkiksi määritelmät, joita Ruva Kallos on tukenut, ne ovat täysin sellaisia määritelmiä, jotka ovat tämän elektronisen kommunikaation koodiston kanssa ja myöskin OTTn kattavuus säilyy. Tämä uusi kommunikaation välineet, kuten Skype ja vastaavat, niitä käytetään lähden samalla tavoin kuin perinteisiäkin, joten luottamuksuus kommunikaatiossa säilyy, kun tapa käytämme näitä uusia välineitä ja pelkästään perinteisiä. Olen myöskin iloisia että tuetaan tätä luottamuksellisuuden periaatetta tavallaan tiukasti. Tämä on tärkeää. On tärkeää se, mitä Rova Kallas totesi. Tämä on tärkeää, että käyttäjien täytyy voida kokea luottamusta heidän yritystensäkin puolesta ja näiden kanavien täytyy olla varmoja. Sitten kaksi asiaa, jossa lähestymistapa on hiukan erilainen ja sanoisin, miksi me olemme pitäneet tiettyjä politiikan näköaloja yllä. Eli yksi näistä koskee tätä jatkokäsittelyä. Tällä hetkellä sekä kun kommunikaation palvelu, palvelu, tarjoaja on tarjonnut palvelun, niin sekä se voi käyttää metatietoa ja tätä sisältöä muihin tarkoituksiin. Se ei voi vain käyttää sitä tarkoituksiin, jotka eivät liity tähän itse kommunikaatioon. Se ei ole mahdollista tänään. Ja nyt komissio on pitänyt samat rajoitukset yllä ehdotuksessa, ei ole mahdollista joita kun kommunikaatiopalvelu on tarjottu, selkeämmät tiedot on hävitettävä, niitä ei saa käyttää edelleen. Me olemme pitäneet tämän siksi, että meillä on se käsitys, että tieto on luottamuksellista ja se on tärkeää. On tärkeää, että se pysyy salaisena ja pelko siitä, että tätä tietoa voittaisiin käsitellä edelleen, silloin voisi olla tämä luottamuksellisuuden käsitys vaarassa. Toinen asia on sitten se, että jos sallitaan tämän tiedon jatkokäsittely tavallaan, viedään pois, tehdään tyhjäksi sääntö, joka on olemassa, joka on sääntö, joka koskee tiedon hävittämistä sen jälkeen, kun tietoa enää ei tarvita. Jos jatkokäyttö sallitaan, tavallaan poistetaan olemassaolon syy sille säännölle, joka koskee näitä poistamiseen. Nämä kaksi syytä siihen, miksi tätä lisäkäsittelyä ei ole täällä. Ja toinen asia koskee tätä teknologista neutraaliutta. Me olemme yhtä mieltä Rova Kallisen kanssa siitä, että ehdotus saattaa tuntua hiukan liikaa evästeisiin keskittyneeltä, joka on erän tyyppistä jäljittämistä ja tämä on totta ajatellen näitä johdantosan kappaleita, koska niissä mainitaan esimerkkejä artikloista ja niissä viitataan evästeisiin. Mutta niissä viitataan myös muihin jäljittämistekniikoihin, jotka liittyvät laitteiden omaan sormenjälkeen. Ja kysymys on kuitenkin neutraaliudesta, teknologian neutraaliudesta, mutta eh, ehkä noissa kappaleissa voitaisiin keskittyä tähän vallitsevaan, niissä vallitsevaan, vallitsevaan eniten käytetyn teknologian ja olemme iloisia siitä, että täällä on painopiste, joka eh, koskee, että neutraaliutta, joka koskee jotakin, mikä on olemassa. Kuitos, kiitos kuitenkin kovasti edelleen siis tästä lausunnosta ja kiitos siitä, että se on tehty näin sujuvalla ja rakentavalla tavalla. Grazie, grazie di questo intervento. Kiitokset. Ja nyt sitten edustaja Kallas, haluatteko te vielä loppupuheenvuoron? Ja sitten puhumme sen jälkeen sitten tarkistusten määräajoista. Me olemme hieman edelleen myös aikataulusta, joten aikaa vaikkapa kahvitauolle sitten. your, for your comment. Kiitoksia hyvät kollegat näistä kommenteista. Muutama kommentti näistä esille otetuista kysymyksistä. wifi seuranta Kun puhutaan valinnasta, kun ihminen näkee, että häntä seurataan ja että tähän olisi joku kyltti olemassa, niin silloin ei ole mitään valinnan vaihtoehtoa. Saattaa siis olla, että tällaiset kyltit eivät aja asiansa. Ja kun puhuttiin ajoituksesta, kuulin mitä täällä sanottiin ja kuulin myös sen, mitä komissio sanoi siitä. Joten me tähän, tässä se on kaksi puolta. Koska tämä on osa yleistä tietosuoja-asetusta, niin yritysten täytyy sitä noudattaa. Ja on helpompaa, kun on yksi yhdenmukainen paketti, jonka mukaan sitten voidaan seurailla säännöksiä, jotka koskevat tietojen seuraamista ja yksityisyyttä. Toisaalta meillä on kuitenkin esillä kysymys siitä, että kun täytäntöönpanoaika on liian lyhyt, niin silloin itse asiassa yritysten täytyy tehdä paljon, jotta ne voisivat noudattaa näitä sääntöjä. Suhtaudun siis avoimesti keskustelun tästä asiasta ja siitä, millä tavalla pitäisi ottaa, mikä olisi paras lähestymistapa tässä asiassa. Tietojen vapaa virtaus, se on tietysti tärkeää, mutta en tiedä, miten tässä suhteessa käsitellään tätä yksityisosaa. Teknologianeutraalius. Tässä suhteessa olen samaa mieltä siinä, että nämä artiklat ovat teknologianeutraalimpia, mutta johdantosan kappaleellakin on merkitystä silloin, kun pyritään tulkitsemaan sitä, mitä, missä näistä, mistä näissä artikloissa on kysymys. Ne tulisi olla mahdollisimman teknologianeutraaleja eikä poissulkea mitään. Kiitoksia kaikille ja jään odottelemaan yhteistyötä kanssanne. Grazie a lei. E abbiamo concluso il dibattito. Kiitokset. Ja näin tämä keskustelu tästä hyvin tärkeästä asiasta on päättynyt. Muistuttaisin jäseniä, että tarkistusten määräaika on 26. kesäkuuta. Ja kuten te tiedätte, niin äänestämme toinen syyskuuta tästä lausunnosta Strasbourgissa. Kiitän kaikkia tästä tärkeästä keskustelusta. Meillä on tässä nyt vartin verran aikaa ennen äänestysten alkamista. Good morning, ladies and gentlemen. Uh, sorry I kept waiting, but I'm coming from another... Hyvää huomenta. Anteeksi, teidät odottamaan. Tulin toisesta kokouksesta. Aloittakaamme meidän äänestyssessiomme. Ensin koe äänestys. Äänestys alkaa. Richard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 Presidente. Dear friends, excellent. Now we can start. Eh, presidente, well, presidente, presidente, presidente, presidente. Uh, final voting list. Point of order. Point of order. Eh, me, me, me traen ahora mi tarjeta. Niin, minulta, mulle tuodaan minun korttiani, niin, mutta jos ovat muuten käytä, minä äänestän ryhmäni mukana, mutta minun korttiani on tuomassa siis. Eh, first... Ensimmäinen mietintö. Carlos Sorinio esittelijän paikallisyhteisöjen eh, internetyhteyksien kehittäminen ja asetuksen muuttaminen. Nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Ja sitten seuraava mietintö. Edustaja Kreel. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tarkistetaan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 42 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 48 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 52 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 100 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 18a puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 110 ja TRAN 24 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 117 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty kompromissi 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty tarkistus 144 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty kompromissi 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tran 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 152 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 152. Hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 157. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 161 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 162 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 162. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 166 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 167 on vedetty takaisin. Tarkistus 168 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 169 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tran 20, trans 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tran 22 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peh A puolesta vastaan tyhjää hylätty. Peh B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peh C puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko A puolesta vastaan tarkistetaan. Imko A. Äänestys päättyy. Hylätty. Imko B puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kuusi puolesta, vastaan, ty- Tarkistetaan kuusi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. And I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suurella enemmistöllä onnittelut esittelijälle. Seuraava mietintö on esittelijä Angelikka Liinerin Lähetystoiminta harjoittavan organisaation tiettyihin verkkolähetyksiin ja televi- ja radio-ohjelmien uudelleenlähetyksen sovellettavat tekijänoikeudet. 85 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 A puolesta vastaan tarkistetaan. Kompromissi 2a. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 105 puolesta vastaan. Tyhjää. Otetaan uudelleen. 105 tarkistuspuolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 103 puolesta vastaan. Hylätty. Kolme tarkistusta yhdessä. 108 ja 110 tarkasti. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan. Tarkistetaan. Nostakaa ystävällisesti kättäne kunnolla, koska muuten en voi nähdä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 131 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 133 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 134 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 135 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 138 puolesta, 138 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 139 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 140 puolesta, vastaan, tarkistetaan 140. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 141 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 142 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 143 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 145 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 145. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 146 ja 147 yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 151. 151. Puolesta. Vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Nostakaa kätenne kunnolla, olkaa ystävällisiä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 17 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 17. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 18. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta, vastaan, tarkistetaan, 23. Hyväksytty. 24. Toinen osa puolesta. Vastaan. Vastaan. Hylätty. 25 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Yksi puolesta, vastaan, tarkistetaan. Tarkistus yksi, äänestys päättyy, hyväksytty. Kompromissi 8a puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 47 ja 48 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 49 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 50 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 52 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 55 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 11a. Puol- vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 68 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 77 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 69 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 70 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 72 ja 3 yhdessä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 74 ja 75 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan 7, 74 75 yhdessä. Kyllä, hyväksytty. Kompromissi 13. 13 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimenhuuto äänestys loppuäänestyksestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Työjärjestyspuheenvuoro. Olkaa hyvä. Very much, uh, chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä, hyvästä työstä huolimatta eri näkemyksistä, joita meillä oli tästä aiheesta. Ja lopputulosta ajatellen, joka ei heijasta minun ryhmäni näkemystä eikä minun näkemystäni, minä pyytäisin, että minun, minusta, minun nimeni otettaisiin pois lausunnosta. Ymmärrän teitä. Kiitos tästä tiedosta. Teidän lausuntonne, kuten kaikki lausunnot, toimitetaan vastuuvaliokunnalle ITRE-valiokunnan lausuntona ilman teidän nimeänne. Se on ikävää, mutta eipä sille mitään voi. Nyt sitten siirrymme äänestämään Werner Langenin mietinnöstä, eli ilmailutoiminnasta. Aloitetaan. Kolme tarkistusta 40, 43 ja 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 41 puolesta. Vastaan tyhjää, tarkistetaan. 41. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 47 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 49 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 35 puolesta, vastaan, tarkistetaan. 35. viisi Äänestys päättyy. Hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 44 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 45. Hyväksytty 46 puolesta vastaan tyhjää 46. 46. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolme tarkistusta. 50, 53 ja 54 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 51. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos. Kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 55 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Seitsemän. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää Tarkistus kahdeksan tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraava puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. Olen pahoillani. Tarkistus kolme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 59 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 9 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 10 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus 10. Äänestys päättyy. Hylätty. 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 12. Äänestys päättyy. Hylätty. 13 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 15 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 15. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 17. Äänestys päättyy. Hylätty. 18 18 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 19 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 20 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty yksi puolesta vastaan Tarkistetaan. Ykkönen. Äänestys päättyy. Hylätty. 22 puolesta. Ja 21 korjaa puheenjohtaja puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 23 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 2 puolesta, vastaan, tarkistetaan numero 2. Äänestys päättyy hyväksytty. 28 puolesta vastaan. Tarkistetaan 28. Äänestys päättyy. Hylätty 29 puolesta vastaan. Tarkistetaan 29. Äänestys päättyy. Hylätty. 33 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 33. Äänestys päättyy. Hylätty. 34 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 34. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Neljä. Äänestys päättyy. Hylätty. 37 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 38 puolesta. Vastaan. No niin, tarkistetaan. 38. Äänestys päättyy. Hylätty. 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 51.5. Onnittelut esittelijälle. Ja sitten viimeinen äänestys. Itre-valiokunnan osuus COP23 kokousta koskevaan päätöslauselmaan. Gue halusi sanoa jotain. Ei. Gue on hyväksynyt kompromissin. Kiitokset. Eli GUE tukee meidän kompromissiamme jos me äänestämme puolesta. Äänestys alkaa. Tämä on vain yksi ainoa äänestys ja koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. COP23. Äänestys päättyy. Hyvä. 52 ja neljä tyhjää. Kiitos. Thank you very much for your... Kiitokset We have. Yeah. We, yeah, yeah. We restart at 11. Uh, dear friends, 15 minutes, we are too early. Me olemme 15 minuuttia aikataulusta edellä. Meillä on 15, 15 minuutin tauko. Kello 11 jatkamme yhteiskokoustamme Envi-valiokunnan kanssa. Meillä on siis yhteiskokous Envi-valiokunnan kanssa 17 minuutin kuluttua. Me olimme liian tehokkaita.